Kollegi, eh, kommun... No niin, sitten olen saanut neuvostolta sen hyväksytyt kannat ensimmäisessä käsittelyssä ja myös perustelut, jotka ovat johtaneet komission hyväksymään neuvoston hyväksymään kannat ja komission kannat otsikot julkaistaan tämän istunnon pöytäkirjassa. Parlamentilla annettu kolmen kuukauden aika oman kannan ilmaisemiseksi alkaa siis huomisesta lukien 3. huhtikuuta 2014. Seuraavaksi esityslistaan mukaan meillä on edustaja Zalevskin mietintö aiheena ukrainalaisille tavaroille asetettavien tullien poistaminen tai leikkaaminen.